Se on tärkeää, koska me annamme uuden mahdollisuuden valvoa toimielintemme valtaa. Tämä kansalaisaloite, joka on hyväksytty tavanomaisen lainsäädäntömenettelyn kautta, sen tarkoituksena on antaa kansalaisillemme sama poliittinen aloitteen teko-oikeus, joka komissiolla ja neuvostolla jo on. Miljoona allekirjoitusta tarvitaan, joka on vain 0,2 prosenttia kansalaisistamme, eh, jos he haluavat pyytää komissiota toimimaan asioissa, jotka koskettavat heitä suoraan. Se mahdollistaa kansalaisille eh, sen, että heidät kuullaan. Ja se luo selkeän linkin kansalaisten ja instituutioiden välillä ja luo sillan heidän välilleen. Eurooppa-neuvosto ja komissio tekivät kovasti työtä, jotta tämä saa, ja parlamentti tekivät kovasti työtä, jotta tämä saataisiin käsiteltyä ensimmäisessä käsittelyssä ja haluaisin kiittää kaikkia puheenjohtajavaltioita tästä, erityisesti Belgian ja Unkarin puheenjohtajavaltiota, komission jäseniä ja erityisesti AFKO ja PETI valiokunnan puheenjohtajat Kasini ja Matsonia. Kyllä, pyytäisin, että tulisitte tänne luoksemme, kun allekirjoitamme neljä esittelijä Alan Lama Zita Gurmai, Diana Wallis ja Gerald Hefner. Toivottavasti olette paikalla ja voimme tämän menettelyn hoitaa yhdessä. Samoin kuin monet muut jäsenet, jotka olivat varjoesittelijöitä, voitte olla ylpeitä siitä työstä, jota olette tehneet kansalaistemme hyväksi. Neuvoston kanssa nyt allekirjoitamme tämän säädöksen, mutta sitä ennen haluaisin pyytää vieraitamme, jotka ovat hyvin usein paikalla täällä parlamentissa tämän puolen vuoden aikana. Pyytäisin vierastamme ministeri Marttonita sanomaan muutaman sanan. Arvoisat jäsenet, hyvät naiset ja herrat, tänä ainutlaatuisena ja juhlaisena hetkenä muistutan vain Euroopan konventin parhaista päivistä, jolloin keskusteltiin siitä, mitä se, mitä silloin kutsuttiin demokratian vajeeksi Euroopan integraatioprosessissa, voitaisiin korjata, tai ainakin miten sitä voitaisiin vähentää. Silloin oli yhteinen tavoite, jonka me kaikki jaoimme. Se oli se, että vahvistettaisiin Euroopan unionin demokraattista toimintaa. Yksi tapa, jolla tätä tehdään, on, on juuri todettu siinä, että edistetään kansalaisten itsensä osallistumista unionin demokraattiseen elämään. Siksi kansalaisten oikeus aloitteeseen sisällytettiin perustamissopimukseen ja nyt kansalaiset voivat lähestyä välittömästi Euroopan komissiota ja pyytää, että tehdään lainsäädäntöesitys, joka koskee Euroopan unionia. Uskon vakaasti, että tämä on virstanpylväs tiellä kohti enemmän demokratiaa unionissa. Se on myös ensimmäinen elementti välitöntä demokratiaa. Se perustaa välittömän yhteyden, välittömän vuoropuhelun toimielinten ja kansalaisten välillä. Myös, se myöskin mahdollistaa rajat ylittävän yhteistyön ja vuoropuhelun – ja se rohkaisee myöskin omistajuuden tunteeseen. Eurooppa ei ole ne tai he, Eurooppa on me. Ja Eurooppa kehittyy niin kuin me itse sitä muokkaamme, me kaikki yhdessä. Niin. Meidän tunnuslauseemme on voimakas Eurooppa inhimillisellä koskeella, kosketuksella on jotakin, joka riippuu meistä kaikista. Näiden tavoitteiden saavuttaminen perustamissopimuksen voimaanpano, niin selkeät menettelytavat, yksinkertaiset menettelytavat täytyy vakiinnuttaa. Näin on nyt tässä tehty ja tämä on tulos hyvästä yhteistyöstä kaikkien toimielinten välillä. Komission, neuvoston ja ennen kaikkea Euroopan parlamentin kanssa. Haluaisin laajentaa erityiset kiitokseni eh, Euroopan komissiosta eh, komissiosen Sheftovicille ja haluan myöskin osoittaa kiitokseni es- Espanjan ja Belgian puheenjohtajavaltioille, jotka olivat mukana meidän triossamme, samoin kuin erityiset kiitokset ja onnittelut täytyy osoittaa Euroopan parlamentille, kaikille niille, jotka olivat mukana tämän äärimmäisen tärkeän työn tekemisessä, valiokuntien puheenjohtajille ja esittelijöille – Alain Massoul, Zita Urmai, Diana Wallis ja Gerald Hefner, samoin kuin kaikille muille jäsenille, jotka osallistuivat tähän tärkeään työhön. Tämä on osoitus erinomaisesta yhteistyöstä ja siitä, miten erinomaiset valvo Euroopan toimielimet voivat ymmärtää, samoin kuin eri poliittiset puolueet ja ryhmät voivat ymmärtää asioita. Ja minä voin ilmaista vain toiveeni siitä, että tämä yhteistyö ja ymmärtäminen on malli tulevaisuudelle niin instituutioille kuin poliittisille ryhmille. Kiitos. Thank you very much. Uh, now... Kiitoksia oikein paljon. Nyt allekirjoitamme tämän säädöksen. La Presidente. Cari colleghi, la seduta... Arvoisat kollegat, istunto jatkuu.